Olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikrofoni. Äh, Kun ajatellaan alueen kehitystä ja saada vakautta, parempia elinolosuhteita ja tilannetta, jonka täytyy johtaa myöskin siihen, että me voimme taata turvallisuuden yhdessä maahanmuuton kanssa. Jos siellä ei tapahdu taloudellista ja sosiaalista kehitystä, ei ole vakaita maita eikä myöskään tehokasta yhteistyötä, joka tekee taistelun ihmiskauppioita vastaan tehokasta ja voimme varmistaa, että ihmisiä ei sitten enää välimerellä kuole eikä myöskään Saharan alueella. Meidän täytyy saada aikaiseksi toimia ja tämä Benifein mietintö on erittäin yhteistyöhaluinen ja tekee ehdotuksia niin, että nämä ihmiset toimivat keskenään. Kauppasuhteet ovat edelleen kolonialistin siltä ajoilta, mutta niiden pitäisi toimia yhteistyössä. Pitäisi rajat ylittävästi saada parempaa infrastruktuuriyhteistyötä. Yhtäältä siis kauppasuhteita tulisi vahvistaa ja niin sitten tällä tavalla nämä maat – saavat parempaa poliittista ja taloudellista kehitystä aikaiseksi. Ja ainakin niillä on mahdollisuus tähän, tähän ryhtyä. Nämä ovat lähinaapuruusta. No, ne jakavat Maaren Ostromin eli Välimeren meidän kanssamme. Tarvitsemme yhteistyötä ja mielestäni onkin tärkeää, että me tässä pyrimme vahvasti toimimaan myös omien etujemme mukaisesti ja pyrimme vahvistamaan näitä maita niin, että ihmisten tilanne paranee. Se on ennakkoedellytys sille, että rauhaa on myöskin Välimeren alueella ja että voidaan vahvistaa oikeusvaltioperiaate siellä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron SD-ryhmän nimissä saa edustaja Anna Gomes, olkaa hyvä. europeu sobre as manifestações populares pacíficas na Argélia demonstra quão pouco aprendi... Algeriassa on siis ollut näitä rauhanomaisia mielenosoituksia, mutta tämä osoittaa, että emme ole ymmärtäneet, mitä arabikevät vaikutti. Ja esimerkiksi, että tilanne Egyptissä on parempi kuin Mubarakin aikana. Jos haluamme todella strategian Välimeren eteläpuolelle, niin meidän täytyy vastata siihen, mitä ihmiset haluavat ja toivovat. He haluavat demokratiaa. Miksi emme auta näitä ihmisiä, näitä kansoja? Jos auttaisimme heitä, auttaisimme myös itseämme, sillä meidän kohtalomme ovat lähellä toisiaan. Meidän pitäisi näissä maissa nuorille antaa mahdollisuuksia työpaikka, työpaikkoihin esimerkiksi. Benifein mietintö on hyvä. Siellä puhutaan ihmisoikeuksista, vähemmistöjen oikeuksista, naisten oikeuksista ja siitä, että tarvitaan integroituja politiikkoja. että esimerkiksi terroristiryhmien kanssa toimivat ihmissalakuljettajat, he, he, niiden toiminta on myös otettu tässä huomioon. Ja esimerkiksi yhteistyöt. Äh, terroristien kanssa. Se on meidän etujemme vastaista. Paljon kiitoksia. Sitten ECR-ryhmän nimissä puheenvuoro saa edustaja Czarniecki. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, signore presidente. Kiitoksia, puhemies. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Minä uskon, että meidän täytyy oppia arabikeväästä. Ja tähän oppiin kuuluu myöskin hiukan kiireellinen lähestymistapa alueen tilanteeseen liittyen, koska me tuemme joskus sellaisia poliittisia voimia, jotka voivat aiheuttaa pitkällä aikavälillä sen, että ongelmat vain pahenevat alueella kuin mikä tilanne oli aikaisemmin. Ja uskon, että me tarvitsemme realismia ja käytännönläheisyyttä näiden tapausten arvioinnissa. Totta kai meidän täytyy tukea niitä, jotka tällä alueella jakavat arvomme mutta täytyy myöskin pitää huoli siitä, että tästä ei tule sellaisten toimenpiteiden alkuun, jotka olisivat meille huonoja. Kiitoksia, arvon kollega. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Saakke, kaksi minuuttia. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Kiitoksia, komissaari, puhemies ja kollegat. Tämä on yksi niistä aiheista, joka ensimmäisenä tuli esiin, kun olin Euroopan parlamentissa, eli tämä arabikevät. Ja nyt päätän tähän arabikevääseen. Eli ihmiset haluavat vaikuttaa omaan elämäänsä ja nämä arvot ovat tärkeitä. Ja kun ihmiset niitä näihin tavoitteisiin haluavat päästä, niin Euroopan pitäisi tukea heitä. Ja minä haluan aina ottaa esille sen, että jos ei ei käytetä jotain mahdollisuutta hyväksi, sillä nyt kun kyseessä on lähi ja Pohjois-Afrikassa nuoret ihmiset ja toivottomat nuoret ihmiset, niin jos heidän, heille ei vastata, niin mitä voi tapahtua? Eli demokratia, ihmisoikeudet, naisten oikeudet, esimerkiksi vähemmistön oikeudet, näihin pitäisi vaikuttaa. Muuten ähm, tai instituutioiden rakentamiseen pitää vaikuttaa, vaikka se onkin vaikeaa, mutta se äh, maksaa vaivan. Jos äh, tällainen äh, siirtolaisuuden maahanmuuton hallinnointi on hyvin vaikea asia ja tässä äh, samaan aikaan sitten diktaattorit aiheuttavat sitä, että ihmiset pakenevat maasta. Nyt jos katsotaan Algeriaa, niin vaikuttaa siltä, että tässä on tehty äh, täysi, äh, ollaan alkupisteessä, jos ajatellaan vaikka Syyriaa, Egyptiä. Ja Syyrian sodassa Eurooppa ei ole ollut tärkeässä roolissa tilanteen ratkaisemiseksi arabikevät on opettanut meille, mikä on meidän roolimme maailmassa. Meidän pitäisi parantaa politiikkaamme eikä jättää, tai meidän täytyy toimia vastuullisesti, jotta voimme auttaa näiden alueiden ihmisiä. E Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi sitten vihreiden nimissä puheenvuoron saa edustaja Jordi Sole. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Arabikevät syntyi suurista odotuksista, mutta niitä ei ole vielä toteutettu suurimmassa osassa näistä maista. Syvimmät syyt, jotka johtivat näihin mielenosoituksiin, kuten työpaikkojen puute, autoritarismi, pakkotoimet, korruptio ja muut, ovat edelleen todellisuutta ja mm, joissakin maissa – tilanne vain entisestään on heikentynyt. EU on näin ollen vastattava kevään jälkeisessä ajassa. Paremmin emme ole olleet aivan tilanteen tasalla, on puttunut kunnianhimoisuutta ja päättäväisyyttä. Jotkut jäsenvaltiot ovat usein asettaneet etusijalle Eh, erityiset intressit, omat intressit sen sijaan, että olisi toimittu koordinoidusti ja johdonmukaisesti. Euroopan unioniin on asetettava ihmisoikeudet ja demokratisointi politiikkansa keskiöön MENA-alueella, koska autoritaariset eh, valtiot ovat eh, loppupeleissä heikkoja ja mitään hyvinvointia alueella ei voida saavuttaa ilman demokratiaa, jossa taataan yhteiskunnalliset oikeudet ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Muchísimas gracias, Jordi. Kiitoksia, Jordi. Seuraavana GUE NGL. Ryhmän nimissä edustaja Viekas. Yksi minuutti. Arvoisa puhemies. Kahdeksan vuotta arabikevään jälkeen meidän täytyy todeta, että ihmisten tyytymättömyys oli sellaista, että länsimaat hyödynsivät sitä. Mitä epävakaampi, sitä epävarmempi me olemme nähneet nyt, että imperialismi on vaikuttanut tuon maailman kolkan epävakauteen ja objektiivisesti on vahvistanut auktoritäärisuutta, ihmiskauppaa ja myöskin järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä toimia. Nämä eivät tapahtunut vahingossa, vaan ovat osa laajempaa strategiaa, jonka tarkoituksena on dominoida energiaa resursseja, joita on tuossa maailmankolkassa todella paljon. Tässä päätöslauselmassa näemme EUn, Naton ja Yhdysvaltojen roolin kritiikin puutteen. Me tuomitsemme ihmisoikeuksien väärinkäytöksen ja tässä pitää palauttaa valta ihmisille. Kiitoksia sitten ENF-ryhmän nimissä. Schaffhauser, yksi minuutti. Arabikevät ei ollut kevät, vaan pikemminkin talvi. Pitkä kuoleman ja tuhon talvi. Se oli pitkä islamistitalvi, josta alueella on ongelmia päästä irti. Jos nyt muutamia äh, silmuja onkin nähtävissä. Se johtuu siitä, että vallankumoukselliset islamistit on lyöty joko Egyptin armeijan tai venäläisten ja iranilaisten toimesta Syyriassa. Tämä kaikki on tapahtunut vastoin EUn tahtoa. Amerikkalaisten ja eurooppalaisten tukemina muslimiveljet Egyptissä ja Tunisiassa, salafistit Syyriassa ja nämä molemmat yhdessä Libyassa ovat kylväneet tuhoa ja väkivaltaa. Alueelle on jäänyt käteen kaos. Benifein mietintö sanoo tapahtumien olleen demokraattisia, mutta todellisuudessa niitä on kaukoohjattu kuin värivallankumouksia itäisessä Euroopassa. Ratkaisut tälle alueelle eivät löydy eh, maanpinnalta poissa olevasta demokratisaatiosta eivätkä abstraktista ihmisoikeusnismista. Ratkaisu löytyy päinvastoin valtioiden vallan konsolidoinnista, koska vain valtiot voivat taata vakauden ja rauhan. Kiitoksia. Seuraavana Elnök úr, Az arab tavaszról és következményeiről puhemies. Arabikevättä koskeva mietintö osoittaa, mitä tapahtui 2014. Siinä kuvaillaan tilanne hyvin. Siinä kerrotaan hyvistä edistyksistä, vaikka ongelmia on vielä olemassa – Todellisuudessa kyseessä oli amerikkalainen hanke, johon sisältyi britti, ranskalaisten ja amerikkalaisten sotilaallinen välintulo. Anarkia on ollut seurauksena. Katsokaapa, mitä tapahtuu Libyassa. Kahdeksan vuoden demokratian jälkeen vakavimmat seuraukset merkitsevät laitonta maahanmuuttovirtaa, joka vaarantaa Euroopan kulttuuriidentiteetin ja turvallisuuden Euroopan unionissa on paljon ongelmia, joista voitaisiin täällä raportoida esimerkiksi ratkaisematon vähemmistöjen ongelmat, kun puhutaan arabikeväästä, niin puhutaan edes todellisuudesta. Kiitoksia. kollega. Kiitoksia. Edustaja Preda, puolitoista minuuttia. Euh, Arabikevään äh, äh, lopputulos, sitä on vaikea arvioida. Äh, jos me katso, puhumme vaikka antikommunistisista vallankumouksista, mitä äsken, tai mitä Kremli, Kreml on tehnyt, niin jos ajatellaan Magrebia, niin siellä on maita, jotka ovat de- demokratisoitumassa, esimerkiksi Tunisia, ja sitten on muita maita, joiden on ollut vaikea laittaa pysyviä uudistuksia tä- täytäntöön. Ja jos tätä sitten verrataan vaikka Keskisen ja Itä-Euroopan maihin, mitä tapahtunut 80-luvun lopussa, niin kun demokratia on syntymässä, jos ajatellaan talouskasvua, myös samanlaista, että nuorisolla olisi mahdollisuuksia ammatillisessa elämässä, niin äh, joissain maissa on onnistuttu tässä. Ja ehdollisuus on mielestäni hyvä lähestymistapa. Eli tässä pitää olla oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, kysymykset myös mukana meidän kumppaneillamme ja koherenssi ja se, että toimitaan Euroopan ulkopuolella myös silloin, kun joku maa esimerkiksi on, jos siellä on kriisi, niin meidän viestimme täytyy olla vakuuttavampi. Esimerkiksi jos ajatellaan Syyriaa ja sen uudelleenrakentamista, niin, niin miten heitä ää, sitten autettaisiin. Kiitoksia sitten edustaja Gill, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, kahdeksan vuotta sitten toiveet olivat korkealla inklusiivisemman ja demokratisemman alueen puolesta, mutta nyt kuitenkin kuva näyttää huonolta. 2011 tilanne on huonontunut tämän jälkeen. Nuorisotyöttömyys on kasvanut. Se on kaikkein korkeimmalla tasolla maailmanlaajuisesti. Sen sijaan, että puututtaisiin näihin perustavanlaatuisiin haasteisiin, EU-jäsenvaltioiden kanssa on kiinnostunut ainoastaan turvallisuudesta ja maahanmuuton hallinnoinnista. Tämä lähestymistapa aiheuttaa turhautumista eteläisissä naapurimaissa ja se kyllä palaa kiusaamaan meitä, joten komission jäsen. Olen saanut sähköpostia vaalipiiristäni ihmisoikeuksien mm, polkemisesta Libyassa, josta on raportoitu mediassamme. Mitä EU on tehnyt tutkiakseen näitä syytöksiä EU-rahoitteisten eh, toimijoiden kautta? Miten EU tukee yhteiskuntia, jotta ne rakentaisivat uusia eh, järjestelmiä ja Äh, koska siellä myöskin ihmisten lukumäärä on kasvanut. Miten me voimme keskittyä päätösten tekoon äh, varsinkin nuorille ja että voimme taistella korruptiota vastaan. Venäjän jalanjälkealueella on kasvanut äh, näkyvästi. Miten me vastaamme näihin geopoliittisiin ponnisteluihin? Kiitos. Thank you very much. Grazie. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti. Edustaja Jurek. Jossi. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Arabikevät on erittäin tärkeä tapahtuma, tärkeä oppi, jota me emme saa unohtaa. Oppi, joka liittyy vastuuseen. Tässä ei ole kyse ollenkaan abstraktista poliittisesta realismista. Ei, kyse on vastuussa, vastuusta ihmisistä. Arabikevät sitä on Syyrian kansalaissota, sitä on sota, jota tapahtuu esimerkiksi Libyassa, mutta kyseessä on myöskin se konteksti, missä ISIS on putkahtanut esiin. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat täällä, että meidän täytyisi ponnistella Maghreb-alueen kehityksen puolesta, kyllä, kehityksen puolesta, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi puuttua konflikteihin, joiden tulosta me emme voi arvioida, varsinkin koska me näemme tulokset jo tänä päivänä. Kiitos. Barzo, grazie mille, kollega. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Colombier, yksi minuutti. Oui, monsieur le président, Dieu se rit des hommes niin äh, äh, Jumala nauraa ihmisille, jotka äh, omia tavoitteitaan edistävät. Ja nyt te kutsutte tätä arabikevääksi ja nyt sen jälkeen on alkanut Syyrian sota ja Libyan sota ja siellä on tulokset olleet aivan katastrofaalisia. Sieltä on tullut islamiterroristeja esimerkiksi ja Sarkozy ja Hollande äh, esimerkiksi Ranskan tapauksessa ovat nähneet tämän tilanteen. Ja, ja esimerkiksi Syyriassa ja Egyptissä on ollut arabikevään häviäjiä. Ja siellä esimerkiksi äh, me tunnemme, mikä on tilanne äh, Libyassa esimerkiksi. Euroopan unioni on toiminut sillä tavalla, että nämä kansat ovat kärsineet. vaikka näille alueille pitäisi saada sellainen ratkaisu, joka koskisi koko aluetta ja sen kansoja. Milan Mon per un minuto e trenta. Por favor. Milan Mon puolitoista minuuttia. Merci. Merci Mik, mikro, ma, mikro por favor. No hay, no hay micrófono. Ya, Ahora eh, sí. Gracias. Mejor. Digo que nuestra vecindad sur es muy importante. Eteläinen naapuruusalue on tärkeä. Viime vuosina monissa maissa on herännyt toivo, mutta demokraattiset vaka- vakaat hyvinvoivat hallinnot jäivät vielä saamatta. Siellä on vakavia poliittisia ha- turvallisuuteen liittyviä taloudellisia haasteita näiden, tämän alan pitäisi olla prioriteetti. Viime vuosina olemme kiinnittäneet suurta huomiota Itä-Eurooppaan. Ja etelässä on tunnettu jäävän vähän syrjään. Nyt kasvavat erityisesti Persianlahden maat. Kuitenkin meillä on paljon yhteisiä haasteita ja etuja, turvallisuus, maahanmuutto, ilmastonmuutos, energia, terrorismi, kauppavirrat, jotka on suojattava investoinnit ja niin edelleen. Meidän on tiivistettävä poliittista vuoropuhelua näiden maiden kanssa kahdenvälisesti ja myös monen välisissä puitteissa. Meillä on jo Välimeren unioni, joka on täyttänyt kymmenen vuotta, jota ei ole riittävällä tavalla käytetty, vaikka odotukset olivat suuret. Arabikevään jälkeen se ei kuitenkaan voinut täysin hyödyntää potentiaalia. Monet jäsenvaltiot, kuten Espanja, on solminut tiivitä suhteita näiden maiden kanssa maantieteellisistä historiallisista syistä. Euroopan unionin ja me, näiden muiden maiden, meidän kaikkien on soudattava samaan suuntaan. Tarvitaan uudistamista, investointeja, taloudellista vakautta, nuorten tukemista. Välimeren maiden on oltava Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden prioriteetti. Gracias, gracias mille. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavana edustaja Tökis. Minuto. Yksi minuutti. Elnök úr, föltétlenül elismerésre méltó az európai... Arvoisa puhemies, kyllä tässä on hienoa, että EU pyrkii toimintaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa alueella, jossa on hyvin moninaisia kriisejä, jotta se pystyisi vaikuttamaan näiden maiden tulevaisuuteen. Maahanmuuttokriisin hallinta Välimeren alueella on kaikkien etujen mukaista. Se on lähtömaiden, siir- äh, välimatkalla olevien maiden ja vastaanottomaiden intressien mukaista, joten se on myöskin EUn ja Afrikan maiden etujen mukaista. EUn täytyy nyt suunnata epäonnistunut maahanmuuttopolitiikkansa uudestaan. Laiton maahanmuutto täytyy pysäyttää siten, että me taistelemme syitä vastaan ja perustamme kansainvälisen liiton ja tuemme näitä lähtömaita. Meidän ei pitäisi hakea näitä ongelmia Eurooppaan, vaan hoitaa asiat paikan päällä. Unkarin malli toimisi tämän mukaisesti. Kiitoksia tästä, kollega. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Yksi pyyntö, jonka tietenkin hyväksyn. Julie Ward, olkaa hyvä. President, it's worth staying in the chamber, isn't it? Niin kannatti jäädä tänne, koska minulla on tärkeä asia esitettävänä kun arabikevät kukoisti, niin Euroopan valtiot eivät käyttäneet mahdollisuutta hyväkseen, että olisi ollut tällainen kunnianhimoinen ulkopolitiikka, joka olisi pohjautunut oikeusvaltion ja ihmisoikeuksiin. Me petimme nämä nuoret ihmiset, kun mietimme taloudellisia, ta, taloudellisia asioita lyhytnäköisesti, eikä menty kohti demokratiaa. Me olisimme voineet olla kunnianhimoisia mutta sen sijaan me suojelimme omia etujamme ja pyysimme, että naapureiltamme että maahanmuuttoa ei tulisi. Me suljimme rajat, me yhä myimme aseita, me suljimme silmämme ihmisoikeuksien puolustajien huonolta tilanteelta ja siitä, että HLQT, QBTQ ihmisillä ja naisilla oli huono asema. Euroopan pitä, pitäisi puolustaa ihmisoikeuksia myös MENA-alueella ja kaikkialla muuallakin. Grazie mille, kollega. Kiitoksia, hyvä kollega. Komissio jäsen Haan, varapuheenjohtaja korkean edustajan nimissä, olkaa hyvä. Thank you very much. Grazie. Oikein paljon kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista. Ja tämä oli hedelmällinen keskustelu ja tässä otettiin mielenkiintoisia asioita esille. Tässä vaaditaan EU-jäsenvaltioiden ja eteläisten kumppanien vahvistettua ihmistyötä, jotta voidaan keskittyä ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja sosioekonomisen tilanteen parantamiseen. Me tulemme tarkastelemaan näitä ehdotuksia tarkasti ja pyrimme tekemään kaikkemme, jotta Välimeren alueesta tulee vahvistetun vuoropuhelun ja yhteistyön alue, jotta se hyödyttäisi molempia rantoja, mutta tässä jotkut edustajat ovat jo lähteneet. Kyse on myöskin alueiden välisestä yhteistyöstä etelän maiden välillä. Siellä on edelleen paljon potentiaalia, jota ei ole hyödynnetty. Ja kiitoksia, että olette tukeneet meidän työtämme tällä alueella. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelen Benifeille, totean, että, että joudun tulemaan tänne kollegaa paikkaamaan, mutta tämä oli suuri ilo ja haluan kiittää teitä tehdystä työstä. Olkaa hyvä esittelijä Penny Kiitoksia puhemies, kiitän näistä sanoista. Haluaisin kiittää omalta osaltani komission jäsen Haania arvokkaasta panoksesta keskusteluun. Haluaisin kiittää myös kaikkia kollegoita keskustelun osallistumisesta. Olen aivan varma, ja viittaan nyt, puhun nyt taas komissaarille, olen varma, että otatte huomioon nämä kommentit, joita mietinnössä ja tässä keskustelussa on, osoitet, on esitetty, kun kehitätte tuota politiikkaan FEM-valiokunnan Maria Arena ei päässyt paikalle, mutta hän on jättänyt erittäin hyödyllisen lausunnon, joka on perustavaa tavalla ruokkinut asian käsittelyä naisten osuuden ja, ja häiriösietokylmän odolta vuoteen Vuonna 2015 otettiin myös tärkeitä käsitteitä mukaan. Ne voidaan huomioida kunkin maan erityisluonne ja tilanne, jossa EU on toisena komppanina siinä vältetään ylhäältä annetut määräykset. Tässä mietinnössä toteamme, että tässä ei pidä välttämättä käydä niin, että olisi pienempi vaikutusmahdollisuus kumppanimaihin. Mietinnössä pyydämme, että ehdollisuusperiaatetta sovellettaisiin tiukemmin, eikä kuultaisi ainoastaan viranomaisia, jotta yhteiskunta on kestävämpi. On tärkeää saada kansallisyhteiskunnan kannat näkyviin. Olen iloinen siitä, näistä viitauksista Syyrian, josta komissaari muistutti, että tarvitaan todella kansallisyhteiskunta, joka toimii aktiivisesti. Ja myös ihmisoikeuspuolustajat on huomioitava, jotka vaarantavat henkensä muiden puolesta päivittäin. Huomenna äänestämme tästä tekstistä ja uskon, että tämä on tärkeä perintö tältä parlamentilta jatkoa ajatellen yhdellä kaikkein strategisimmista alueista ulkoisessa toiminnassamme. Kiitoksia, kiitoksia viidelle urhealle edustajille, jotka ovat jääneet tänne loppuun asti. Keskustelun päättänyt. Äänestämme huomenna. Onnea matkaan. si terrà domani mercoledì 27. marzo 2019, dalle 9 alle 14.30 e, e dalle 15 alle. 24. l'ordine del giorno è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet del parlamento europeo. la seduta è tolta. buonanotte.